sexe de la personne, madame. Niin, tätä termiä käytetään riippumatta henkilön sukupuolesta. Euh, Näin haluaisin ensinnäkin toivottaa tervetulleeksi Kirgistanin tasavallan parlamentin edustajan. Parlamentin nimi on Jogorku Genges. Se on tänään Euroopan parlamentissa, koska on 13 parlamentaarisen yhteistyökokous Euroopan unionin ja Kirgistanin tasavallan välillä. Parlamentille on suuri kunnia että olette täällä tänään läsnä tänään ja olette vahvistamassa yhteistyötä eri instituutioimme ja kansoimme välillä. Sain neuvostolta sen ensimmäisen käsittelyn kannan, joka koskee ö, sosiaalista polkumyyntiä tai subventioita saavien maahantuotujen tuotteiden, ö, maahantuotujen tuotteita koskevaa asetusta ja kolmen kuukautta koskeva määrä aika, joka parlamentilla on